Nimittäin hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taidin torjuntakeinojen yhteinen ohjelmasuunnittelu. Esittelijä on herra Herbert Roil, mutta hän on myöhässä. Hän ilmoitti tästä etukäteen. Sen vuoksi ehdotan, että Rova Gröstet puhuisi seuraavaksi ja sitten neuvostolle Puheenvuoro sen jälkeen. Rova Korostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia puhemies. Niin, kun herra Roile ei ole paikalla, haluaisin muistuttaa tästä kysymyksestä, jonka olemme esittäneet komissiolle koskien oikeusperustaa perussopimuksen artiklasta 67 neuvoston suositus koskien hermoston rappeuttamissairauksia edellyttää parlamentin kuulemista. Kysymyksemme kuulee, voiko neuvosto vahvistaa pyrkimyksensä hyväksyä päätös, tästä kolmas eh, joulukuuta 2009, kun parlamenttia kuullaan komission ehdotuksesta, onko neuvosto valmis ottamaan huomioon parlamentin kannan päätelmiään varten. Sitten kun meillä on mahdollisesti jatkossa toisia aloitteita koskien tutkimustoimien yhteistä ohjelmasuunnittelua, voiko neuvosto vahvistaa, mm, käytetäänkö tuolloin samaa oikeusperustaa. Haluaisin muistuttaa siitä, että olemme laatineet päätöslauselman, jossa, mukaan, jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana. Se on tärkeä päätöslauselma, koska aivan yksinkertaisesti siinä tuodaan esille haasteet, jotka koskevat väestön ikääntymistä ja joiden takia tänä päivänä yli 7 miljoonaa henkilöä kärsii Alzheimerista Euroopassa ja ennusteiden mukaan 20 tulevan vuoden aikana määrä tuplaantuu. On siis keskeistä investoida ja tehdä yhteistyötä tällä alalla, jotta voidaan hallinnoida sen kuluja ja, ja parantaa elämänlaatua miljoonien sairastuneiden ja heidän perheidensä kohdalla. Nämä ovat terveysongelmia, ne ovat yhteiskunnan ongelmia, ne koskevat koko Eurooppaa, ne edellyttävät koordinointia ja toimia, jotta voidaan varmistaa ennaltaehkäisyn tehokkuus, diagnoosi ja hoidon laatu. On kiinnitettävä erityistä huomiota yksityisen ja julkisen sektorin innovointiin ja tutkimukseen on haettava uusia hoitokeinoja näihin sairauksiin terveysalan innovointi on vielä täysin liian että Euroopassa. On lisättävä julkisen ja e, yksityisen sektorin toimintaa mm, innovoivien lääkkeiden hanke ei pidä jäädä vain yhdeksi kokeeksi. Nyt on, taistelemme kelloa vastaan. Meidän on pyrittävä ennaltaehkäisemään tutkaisu. Tutkimukset ehdot, osoittavat, että on olemassa jo e, lupavia merkkejä. Meidän on annettava Takkeita Meidän on ennakoitava vanhenemista johtavien sairauksien paheneminen. Semmoisesta kiitosta rakkaasti. Viisi minuuttia on nyt sitten rouva ministeri Malmströmillä puheenvuoro. Kiitos vain. Äh, puhemies, arvoisat parlamentaarikot ehdotus neuvoston suositukseksi koskien Äh, hermoston rappeutumissairauksien, kuten Alzheimerin äh, taudin, äh, taudin, Alzheimerin taudin torjumiseksi perustuvat artiklalle 165 perussopimuksessa. Tässä artiklassa puhutaan yhteisön ja jäsenmaiden yhteistyön koordinointia tutkimuksen saralla varmistaaksemme sen sitten, että jäsenmaiden ja yhteisön politiikka on mahdollisimman samoilla linjoilla. Tässä on myöskin ohjelmasuunnittelu mukana. Me on tarkoitus äh, vastata näihin haasteisiin, yhteiskunnan haasteisiin ja sitten voimakkailla äh, poliittisilla sitoumuksilla jäsenmaiden suunnalta äh, pääsemme sitten yhteisiin tai ainakin koordinoituihin toimenpiteisiin tämän haasteen edellä. Tarkoitus on lisätä tehokkuutta julkisen tutkimuksen rahoituksen, tutkimusrahoituksen saralla avainkysymys äh, on nimittäin kuitenkin siinä, että artikla 165 ei anna meille toimintamahdollisuuksia siis neuvostolle. Komissiolla sitä vastaan on oikeus tehdä äh, aloitteita ehdotuksia jäsenmaille yhteistyöstä. Mitään muuta oikeusperustaa äh, perussopimuksessa tutkimuksen alla ei ole että, me, että me voisimme sitten tehdä mitään aloitteita yhteistyöstä. <clears throat> poliittinen äh, äh, yksimielisyysneuvostossa on tietysti voimakas äh, yhteisten ohjelma, ohjelmahankkeiden suunnittelun käynnistämiseksi niin pian kuin mahdollista. <clears throat> Mutta muuten puheenjohtajamaan näkemys on se, että neuvosto joutuu vetämään johtopäätökset tästä yhteisestä suunnittelualoitteesta. Tiedän, että parlamentti painottaa kovasti Alzheimerin, Alzheimerin taudin vastaista taistelua julkilausumassa jos helmikuulta komissio kannusti jäsenmaita ottamaan tämän yhdeksi painopisteeksi kansanterveyden saralla. Siitä tuli myöskin ehdotus komissiolta. Ruotsi pyrkii niin pitkälle kuin mahdollista sitten sovittamaan nämä toiveet pian päätelmiin. Se on esimerkiksi kilpailukykyneuvostossa 3. joulukuuta näkyvästi esillä. Mitä sitten tulee tuleviin yhteen, yhteisiin ohjelmasuunnittelun aloitteisiin? Kysymys on siitä, että, että valitaan yhdessä reitti näiden aloitteiden toteuttamiseksi tutkimuksen otsakkeen alla. Nyt meillä on on vain yksi keino, eli neuvoston päätökset aloiteoikeuden puuttuessa. Täytyy katsoa, että sitten te esityksessä on joitu, jokin asianmukainen oikeudellinen perusta sitten näiden asioiden helpottamiseksi. Kiitoksia. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Edustaja Anton Nashku, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția Ruotsi puheenjohtajavaltiona haluaa äh, hyväksyttää joulukuussa äh, päätelmänsä hermosto, hermoston rappeutumissairauksista äh, ilman parlamentin lausuntoa. Minä olin esittelijänä tai valmistelijana tämän päätösvalman lausuntovaiheessa. Minä kannatan parlamentin kantaa, kun taistellaan näitä hermoston rappautumissairauksia, esimerkiksi juuri esimerkiksi Alzheimerin tautia vastaan. Se on erittäin tärkeä kansanterveyden ongelma Euroopassa ja heikentää teollisuusmaiden ihmisten elämisen tasoa selkeästi, koska elinajan odotus on pidentynyt. Siksi tämä ongelma on yhä konkreettisempi. Meidän tulisi ottaa huomioon vaikutus, joka tällä sairaudella on näiden sairaiden hoitajille, ovat se sitten omais- tai virallisia hoitajia, kaikkien terveydenhuoltojärjestelmät joutuvat kohtaamaan yhä enemmän tämän tyyppisiä potilaita. Komission ehdotus painottaa tutkimukseen liittyviin seikkoihin ja meidän ehdottamamme päätöslauselma painottaa niin ikään tutkimusta ja sitä, miten tutkimuksen kautta voidaan saada kohennusta nykytilanteeseen. Kannattaa siis suunnata voimavaramme se tie, tiete, tieteelliseen tutkimukseen mitä suuremmissa määrin, niin että se sitten heijastuu myöskin potila- potilaiden tilaan. Tämä on pilottihanke, esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelman sisällä pitää, huolta, pitää huolehtia siitä, että johtopäätöksissä päätelmissä muistetaan parlamentin kanta. Muistetaan, että, artikla, muistetaan, että Lissabonin sotilaan artiklasta artikla 83, joka varmistaa oikeusperustan tässä. Kiitoksia paljon. Sitten Rova Toija, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä on erittäin tärkeä aloite kahdesta syystä. Ensinnäkin eh, tutkimus eh, hermoston rappeutumissairauksen alalla ja toinen on tapa, jolla voidaan eh, tehdä tutkimustoimien yhteistä ohjelmasuunnittelua. Olisi tietenkin ollut parempi, että parlamentti olisi suoremmin osallistunut pilottihankkeeseen meidän on nyt, jos meidän on nyt kuitenkin jatkettava eteenpäin, pyydämme, että meidän kantamme otettaisiin muka huomioon kilpailukykyneuvostossa ja että tulevaisuudessa oikeusperusta olisi varmempi niin, että parlamentti voisi täysin osallistua äh, tämän tutkimuksen alan suunnittelun tarvitaan riittäviä resursseja, jotta voidaan vastata näin laajalle levinneen sairauden torjuntaan, kuten Alzheimer ja muut vanhenemisesta johtuvat taudit, jotka ovat vain lisääntymässä. Pyydän, että keskitytään laaja-alaisiin tutkimuksiin ja kiinnitetään huomiota diagnoosiin ja hoitoon tarvitaan diagnoosia, biologisen merkkiaineiden tutkimusta, diagnos, akuuttista kuvantamisen menetelmiä, eh, erilaisia eh, hoitomenetelmiä ja palveluja. Haluaisin muistuttaa, että ei unohdeta näitä potilaita ja potilas ja vanhempainjärjestöjen roolia olemme sitä mieltä, että yhteinen ohjelmasuunnittelu on erittäin tärkeää, koska näin voidaan keskittää ponnistelut ja resurssit yhteen, voidaan välttää päällekkäisyydet ja voidaan saada aikaan riittävä kriittinen massa, jotta saadaan kunnon tuloksia aikaan muualla maailmassa julkisen ja yksityisen sektorin tutkimuksiin investoidaan kymmeniä miljoonia euroja kun ajattelemme sitä, huomaamme kuinka paljon meillä on vielä tekemistä. Meidän tarvitsemme yhteisiä ohjelmia valtioiden välillä, yhteisiä ohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin välillä unohtamatta kansainvälisiä puitteita ja kansainvälistä tutkimusta. Kiitos paljon. Seuraavana minuutin ajan puhuu herra Jorgo Hatsimarkakis. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja arvo, äh, puhemies. Päätösvallisman esityksestä puhutaan tänään hermostorapattavasti sairauksista. oikeastaan pitäisi tulla direktiivi ja sitä pitäisi täällä käsitellä. Nämä sairaudet, Alzheimer, mutta myös Parkinson on otettu tekstiin, ovat aivosairauksia, jotka ovat suuri haaste Euroopalle. Kulut pitkällä aikavälillä nousevat korkealle ja paljon tutkimusta on. Valitettavasti Euroopassa on paljon tuplatutkimusta, on paljon pärkeistä tutkimusta, byrokratia. Päätöslausumaehdotuksilla haluamme tämän byrokratisoitumisen voittaa. Kue, ryhmä, päätöslausuman mukaan tämä on kuitenkin väärin muotoiltu tämä, ja pyytäisin uudelleen muotoilua tässä, että voidaan säännellä paremmin. Periaatteessa on Euroopan patentissa ongelma, ja olisi hyvä, jos komissio, mutta jos myös neuvosto. Euroopan patentin eh, biotieteessä, lääketieteessä tekisi selväksi, että siellä tarvitaan ALDE-ryhmä tätä päätöslausumaesitystä, joka tukee. Eh, Kiitoksia. Minuutin seuraavaksi Philip, Philip Samberts. Puhemies, kiitoksia. Minä olen vähän äh, pettynyt, kun minun äh, piti olla tässä esitellään. No on hyvä, että äh, saamme tässä edistystä aikaan. Ei tässä ole nyt aika toimijoiden välisen kiistelyn hyvä, että komissio on valmis etenemään. Minulla on muutama havainto. Toivomme, että täällä parlamentissa että neuvosto ottaa sitten huomisen päätöslauselman seikat huomioon. Toivottavasti tässä esimerkiksi, esimerkiksi tasanlainen tasapaino tässä esimerkiksi, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja tasapainottaa. Tässä on tarkoitus nimenomaan estää tämän sairauden, koska se on ainoa ja tehokkain ja edullisin tapa taistella sairauksia vastaan, estää niiden puhkeaminen. Onko tämä ohjelma-aloite sitten riittävä? siinä mielessä tästä pitäisi tulla laki. Että tässä yhteistyö pitää, yhteistyön pitäisi olla normi ja sen pitäisi olla paitsi vallitseva käytäntö, myöskin äh, velvoite jäsenmaiden tasoilla. Ja kolmas kysymys on se, että äh, käytämmekö tarpeeksi voimavaroja tämän tyyppisten sairauksien hoitoon. Emme usko, että näin on asianlaita. Me haluamme, että tulevissa puiteohjelmassa voitaisiin poistaa suurista hankkeista vähän, jotka ehkä kenties toteutuvat 60 vuoden kuluttua, ja siirrettäisiin rahaa esimerkiksi Alzheimerin sairauden, sairauden kaltaisten hankkeiden, sairauden kaltaisten ongelmien tutkimuksiin. Madame Matias Marisa. Sitten Matias Marisa. Kiitoksia. Haluaisin täysimittaisesti tukea tätä kysymystä ja käsitellä tätä poliittista peruskysymystä. Sehän liittyy yhteiseen tutkimusohjelmointiin ja se, mitä tapahtui yhteisessä ohjelmoinnissa Alzheimerin osalta, on se, että meidän täytyy muuttaa sääntöjä ja me olemme tehneet mietinnöstä päätöslauselman. Eli me olemme olleet vain henkilöitä, joita on kuultu. Ja haluaisin kuulla, otetaanko näitä suosituksia edes huomioon. Tutkimusohjelmat ovat yksi poliittinen vaihtoehto, eivätkä mikään tekninen vaihtoehto. Ja siksi parlamentin vetoomus on otettava huomioon. Meillä on poliittisia prioriteetteja ja nämä prioriteetit merkitsevät, että meidän pitää olla avoimia ja demokraattisia. Se, mitä nyt on tapahtunut tämän yhteisen päätöksen osalta liittyen Alzheimeriin, se on prosessi, jota ei tule enää toista. Ja ilmoittakaa meille tällaisista muutoksista ajoissa. Viimeinen asia, mikä toivon, on se, että näitä suosituksia ei oteta ollenkaan huomioon parlamentista. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten Dodd yksi minuutti. Thank you. Northern Ireland. Kiitoksia. Pohjois-Irlannin vaalipiirissä niin meillä on tällä hetkellä 16 000 ihmistä, jotka kärsivät dementiasta. He, heidän perheensä ja hoitajansa haluaisivat, että meillä olisi proaktiivinen lähestymistapa, kun pyrimme pureutumaan tähän sairauteen, joka voi olla niin rappeuttava sekä siitä kärsiville että heidän perheilleen. Tällä alalla minusta on hyvä saada aikaiseksi yhteistyötä kautta Euroopan ja koordinoitu lähestymistapa sairauden ehkäisyssä voi saada aikaiseksi myös uusia hoitomuotoja ja lopuksi ehkä parannuskeinotkin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 400 000 ihmistä kärsii Alzheimerin taudista. Vuoteen 2025 mennessä se on noin kolme neljäsosaa miljoonaa tuo sama luku. Näin tulee tapahtumaan, jos mitään ei tehdä, jos ei diagnosointia ja tutkimustyötä paranneta. Meidän täytyy myös ottaa huomioon näiden perheiden tilanne, varsinkin ne, jotka hoitavat potilaita itse. Erityisen tärkeää on tehdä tutkimustyötä varsinkin, kunhan se kunnioittaa ihmiselämän pyhyyttä sen kaikissa eri muodoissa. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Carvalho, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Kun tarkastelemme Euroopan tasolla tehtyjä aloitteita liittyen Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin vastaiseen taisteluun, niin on tärkeää, että että jäsenvaltioiden koordinaation liittyy insentiivejä, jotta teknologia kehittyisi parhaiten. Meidän täytyy välttää myös ponnisteluiden pirstoutumista. Yhteinen tutkimusohjelma on arvokas väline, jolla välttää tutkimus pirstoutumista Euroopan tasolla, jotta jäsenvaltioiden koordinaatio parantuisi. Samoin terveyspalveluiden koordinaatio, koordinointi Tämä ohjelma tulee olemaan ratkaiseva Euroopan tutkimusalueen luomiseksi. Euroopan tutkimusalue tulee olemaan Lissabonin sopimuksen pohjalta Euroopan tutkimuspolitiikan ytimessä. Minulla on kuitenkin tämän yhteisen ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä epäilyjä. Ottaen huomioon sen synnyttävät byrokratian. Joten kysymys herää, miten me saamme parhaiten mittakaavaidut käyttöön lisäämättä turhaa byrokratiaa, joten jolloin me edistäisimme eurooppalaista huippututkimusta, mikä on tällä alueella erittäin tärkeää. Kiitoksia. Seuraavaksi Childers, yksi minuutti. Mr. President, as a former healthcare professional... Puhemies, entisenä terveysalan ammattilaisena oli huolestuttavaa kuulla, että parlamenttia ei kuultaisi komission uuden ehdotuksen osalta Alzheimerin liittyen. Mutta meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Jäästö, väestö ikääntyy ja Alzheimer-tilannekin pahenee, ja tällä hetkellä Alzheimer-tapaukset nousevat 35 miljoonasta 107 miljoonaan. Ja yksi pahimpia piirteitä Alzheimerista on se, että se vaikuttaa moniin ihmisiin potilaiden lisäksi. Irlannissa on 44 000 sairasta ja 50 000 henkilöä hoitaa heitä. Ja tästä puhutaan usein perhesairautena, koska perhe joutuu seuraamaan, miten tämä henkilö rappeutuu vähitellen. Meidän täytyy torjua Alzheimerin tautia ja kaikki uudet suunnat EU:ssa pitää tehdä niin, että otetaan huomioon myöskin Euroopan parlamentin ääni – eikä auteta pelkästään Alzheimerista kärsiviä, vaan myöskin heitä, jotka hoitavat heitä ja yrittävät parantaa heidän elämänlaatuaan. Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä oli muutamia nimiä. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa McGuinness, yksi minuutti. Thank you. Kiitoksia, puhemies. Tietysti tutkimuksen koordinointi tällä alalla on erityisen tärkeää. Kysymys on muustakin kuin Alzheimerin taudista. Ylipäätään hermoston rappeutumissairaudet kattavat niin valtavan määrän sairauksia. Ja tällä parlamentilla on erittäin tärkeä rooli siinä, millä tavalla tuo tutkimustyö hoidetaan. Haluaisin kiinnittää huomionne käynnissä oleviin keskusteluihin parlamentin ja neuvoston välillä, jotka koskevat eläinten hyvinvointia, jota käytetään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin mutta toivon, että neuvottelut vievät siihen suuntaan, että voimme mahdollistaa tarpeellisen tutkimustyön ja käyttää eläimiä niin, että eläinten hyvinvointi paranee. Me tarvitsemme tutkimustyötä tällä alalla, jotta voimme tehdä kaiken sen, joka täällä on mainittu, ja jotta voimme ehtää, estää sairauksia ja hoitaa ihmisiä. Saattaa olla, että me itsekin sairastumme jonain päivänä tällaisen sairauteen. Ja kun nyt meillä on kyseessä toinen käsittely tästä asiasta, niin, ja meillä ei ollut kuitenkaan tärkeää osuutta tähän käsittelyyn, niin meillä toivoakseni on ollut tärkeä osuus kuitenkin itse asian käsittelyyn. Kiitos. Sitten Sonik yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Täällä on otettu esille sairauden vastainen taistelu. Tämä tapahtui Ranskan puheenjohtajakaudella ja se oli myönteistä. Ja silloin sanottiin, että toimenpiteet pitäisi, toimenpiteitä pitäisi tapahtua EU-tasolla ja toivottiin, että seuraavat puheenjohtajamaat tarttuisivat aiheeseen yhtä vakavasti. Tällä on todettu, että miljoonat ihmiset perheineen kärsivät näistä sairauksista. Äänestäjät kysyvät meiltä, mikä on Euroopan unionin panos, mitä se voi tarjota. Ja, ja silloin meidän pitäisi esitellä tällaisia aiheita, jotka parantaisivat EUn kuvaa ja imagoa. Näiden säädöksien vastainen sen taistelun täytyy olla yksi EU-instituutioiden prioriteetti. Kiitokset, Suntis, yksi minuutti. Karisto, kirja, proedre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 asioihin mahdollisimman tehokkaasti sekä sairauksien ehkäisyssä ja myöskin pitäisi auttaa perheiden asemaa. Pitäisi investoida paljon enemmän tutkimukseen, hoitoon, lääkkeiden kehittelyyn ja meidän täytyy tarjota jatkuvaa seurattua hoitoa sairaalle ja tukea heidän perheitään. On välttämätöntä, että se valtiot ovat samalla tasolla tutkimuksessa. Jäsenvaltiot ja neuvoston täytyy lähteä liikkeelle ja ottaa huomioon kansainväliset normit ja tutkimusta täytyy levittää myös hyvin. Me tarvitsemme lisää budjettivaroja. Tämä yksi minuutti. No. E, iš tiesų pritariu, jog šiuo laiku... Kiitoksia puhemies. Uskon, että tällä hetkellä on erittäin tärkeää kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota tutkimukseen. Sillä tavalla voimme auttaa ihmisiä, jotka kärsivät Alzheimerista. Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota ja Jäsenvaltioiden terveysjärjestelmät ovat hyvin erilaiset, resurssit ovat hyvin erilaisia ja siksi tuen tätä tukea Alzheimerista kärsivien perheenjäsenille. Sekin on hyvin erilaista jäsenmaasta riippuen. Eli meidän täytyy löytää rahoitusta, meidän täytyy koordinoida toimintaamme. Ja kaikki on tehtävä, jotta voimme kunnolla rahoittaa tutkimusta. Tällä tavalla voimme todellakin auttaa ja tehdä muutos niiden elämään, joka kärsivät Alzheimerista. Herra Roil lopuksi. Äh, Puhemies, minäkin puhun lyhyesti. Monet ovat puhuneet siitä, että tämä on hyvin tarpeellista. Kyse on sairaudesta, johon yhä useammat sairastuvat. Ja meillä on nyt yhä enemmän tarvetta toimia niin, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, yhdistämme resursseja. Se on oikea tapa, järkevä tapa edetä, mutta on harmi, että tässä menettelyssä meillä on vielä ongelmia löytää vielä, mikä on parlamentin rooli. Tässä on nyt vähän viime hetkellä tehty tämä päätöslausema, se on harmittava. Mutta jos lopputulos on hyvä, niin se on tärkeintä ja se on ratkaiseva. Kiitos. Kiitoksia. Siinä oli menetty ilman puhelista ja sitten puheenvuoron saa se sillä ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin, Alzheimerin tauti ja muut dementiatyyppiset sairaudet ovat tietysti aivan hirvittäviä. Hyvin monet meistä, jotka ovat nähneet omaisen, joka kärsii Alzheimerista, näkevät millä tavalla aiemmin terve ihminen eh, murtuu ja miten hirvittävä taakka se on koko perheelle, miten paljon me tarvitsemme resursseja, jotta tästä kammottavasta taudista päästäisiin. On selvä, että meidän täytyy paremmin koordinoida taitomme ja tutkimuksemme Euroopassa. Meidän tavoitteenamme on saada yhteen parhaimmat tutkijamme, jotta voimme ymmärtää, parantaa ja estää Alzheimeria ja muita sen tapaisia tautoja. Ranskan, Tsekin, ja Ruotsin välillä tehtävässä yhteistyössä keskustelemme siitä, millä tavalla Alzheimer voidaan ottaa esille yhteisenä priorisoituna kysymyksenä kansanterveystyössä. Ranskan puheenjohtajakaudella pidettiin tärkeä konferenssi, johon täälläkin yksi arvoisa viittasi. Ja Ruotsin puheenjohtajavaltio järjesti syyskuussa arvokkaan vanhenne, arvokasta vanhenemista käsittelevän konferenssin, jossa myöskin Alzheimer oli esillä. Kuten totesin, neuvoston tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä tästä 3.12. ja luonnollisestikin aiomme ottaa myös huomioon sen aivan erinomaisen päätöslausuman, jonka olette kirjoittaneet, josta äänestätte huomenna. Olen lisäksi aivan vakuuttunut siitä, että Alzheimer-kysymys palaa yhä uudelleen myös tutkimuspuiteohjelman parissa esille. Joten kiitoksia siitä, että otitte esille näin tärkeän kysymyksen. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Esityslistan mukaiseksi seuraavaksi on tulevat minuutin puheenvuorot työjärjestyksen 150 artikan mukaisesti. Täällä on nyt hyvin paljon enemmän aiheita kuin mihin meillä on aikaa, eli voimme korkeintaan